Äh, ja Arvoisat kollegat, aloitetaan kohdasta kuusi. Verojen ja maksujen kantaminen raskaalta tavaraliikenteen ajoneuvolta tiettyjen infrastruktuuriin käytöstä tiettyjen ajoneuvojen verotusta koskevien säännösten osalta. Esit- valmistelija on Markus Ferver. Nyt käsittelemme tarkistuksia. Kyseessä on siis lausunto. Tran. Tranin mietintöön. Anna puheenvuoron Valmistele, olkaa hyvä. Ja vielen dank. Kiitos äh, puheenjohtaja. Hyvät äh, kollegat, ihan lyhykäisesti, niin että voimme sitten siirtyä äänestämään Komission ehdotus eurovignetiksi koostuu kahdesta osasta. Yksi on se, että olisi tämä vinjettijärjestelmä sekä äh, myös äh, sitten tällainen astettainen äh, autoveron vähentäminen. Ja olisin tyytyväinen, jos varjoesittelijät suostuvat, niin keskittyisimme tähän verokysymykseen ja sitten tämä itse eurovinjettiasia jätetään hieman sivuun, koska se ei varsinaisesti ole meidän toimivaltuutemme. Olen ollut äh, kauan äh, liikennevaliokunnassa myös, joten kyllä tämä homma minulla hanskassa on, ei siitä ole kysymys. Mutta jos me nyt keskitymme kuitenkin ekonvaliokunnan äh, toimivaltuuksiin, eli kysymyksiin, jotka liittyvät verotukseen. Siksi olenkin keskittynyt siihen ja ehdottanut että tässä ei lähettäisi näitä ajoneuvomaksuja vaihettaisesti lakkauttamaan viidessä askeleessa, kuten komissio on sanonut, koska tämä on hyvin byrokraattista ja monimutkaista. Ja minä olen ehdottanut, että me jättäisimme nämä välivaiheet tästä pois ja sanoisimme, että tämä ajoneuvomaksu viiden vuoden kuluttua olisi nolla prosenttia. Tähän on tehty hyvin paljon tarkistuksia ja siitä teitä kiitän, mutta ne eivät kaikki keskittyy ainoastaan verokysymyksiin, vaan koko tähän asioiden kirjoon, jotka itse asiassa kuuluvat liikennevaliokunnalle eikä Ekonille. Tästä syystä minä olen ehdottanut, että näitä tarkistuksia ei huomioitaisi näissä kompromisseissa, koska ne kuuluvat Tranin vastuualueeseen. Olen ehdottanut kompromissia, jossa otetaan mukaan ajatus siitä, että nämä viisi askelta poistetaan. Ja sen lisäksi myös se, että tulisi näitä kilometri, kilometreihin, kilometreihin laskettuja vinjettejä ja että tässä kompromississa me nimenomaan keskitymme Ekonin toimivaltuuksiin ja olisin iloinen, mikäli kollegat voisivat minua tässä ajatusten kulussa tukea. Kiitos. Thank you. Uh... Kiitos. Pervons Beres. Um, merci. Kiitoksia. Jos kompromissi on saatu aikaan, niin silloin on keskusteltu muiden kanssa ja minäkin olen tähän keskusteluun osallistunut. Päähankaluus, joka täällä tässä asiassa on, on, että järjestelmä, jota, jonka komissio ehdottaa, että poistettaisiin, ja se ehdotti tiukkaa vaiheittaista vähennystä 20 prosenttia vuodessa viiden vuoden ajan vähennykset. Lähtökohta on tilanne eri jäsenvaltioissa. Se ei ole ollenkaan sama tilanne, koska on maita, joilla on jo tietullijärjestelmä käytössä tai tiemaksut ja to, muilla ei ole. Ja sitten on kolmas luokka, niitä, jotka ovat hankkimassa sellaista järjestelmää. Sitten yhtäkkiä olemme hyväksyneet tässä joustoperiaatteen, joka mahdollistaa sen, että jäsenvaltiot voivat järjestää tämän asteittaisen osallistumisen tai aste, asteittaisen poistumisen järjestelmästä koskien ajoneuvoverotusta ja raskaiden hyötyajoneuvojen kohdalla, mutta me olemme lisänneet tähän kaksi tärkeää elementtiä. Ensinnäkin velvollisuus siirtyä vaihtoehtoisen järjestelmän, josta keskustellaan TRAN-valiokunnassa vasta 20, vuonna 2024 ja sitten vähennys tahti olemassaolonsa verotuksessa täytyy sopeuttaa siihen, että otetaan käyttöön tämän pikkuhiljaa vaihtoehtoinen järjestelmä, jotta ei tapahdu tulonmenetyksiä jäsenvaltioissa. Ja sitä paitsi meidän ryhmämme tulee äänestämään tarkistuksen 22 puolesta. Mollis Koskheitolta se on hyvä tarkistus, joka koskee tai on hiukan tällainen rohkea ehdotus budjettikysymyksessä, mutta näin voidaan, voimme uudelleen korostaa, kuinka hankalaa on, tai kuinka epäsu- toivottavaa on, että edelleenkin on näitä dieselajoneuvoja käytössä. Onko ECRalta ketään? Mr. Tremosa. Sitten edustaja Tremosa. Very briefly because we have... Kiitos puheenjohtaja hyvin lyhyesti, sillä pitää siitä äänestyksiin. Tuemme ajatusta siitä, että muutettaisiin tämä vuosimaksujärjestelmä kohti tästä tietulliperusteista järjestelmää meistä. Tämä on tehokkaampaa lisäksi se olisi energiatehokasta. Kuitenkin me emme ole samaa mieltä kompromissista, ei ole samaa mieltä myös näistä otettavista tappioista. Kuka tulee maksamaan nämä tappiot? Kiitos. Molly Scott Cato. Thank you, President. Kiitos puheenjohtaja. Mielestäni meidän kantamme tässä asiassa on aika hyvin tiedossa. Kertaan nyt sen kuitenkin teille lyhyesti. Kantamme on se, että me emme tuota tätä mietintöä emmekä komission ehdotusta ja sen linja-asiassa meistä ei ole rakentavaa poistaa vuosittainen ajoneuvovero. Ajatellaan meidän ryhmämme. Ajoneuvoveroa ei pitäisi käyttää niin, että se liittyy tähän matkaan perustuvaan tiemaksujärjestelmään. Se pitäisi olla tällainen lisätoimi, jotta kannustetaan äh, vähentämään saasteita ja ruuhkia tämä matkaan perustuvat tiemaksu tämä sopii paremmin joihinkin liikkuvuuspaketin tavoitteisiin, mutta meistä tämä ei sopii kyllä yhteen verotuksen kanssa, kun on ympäristökysymyksiä ja muuta koko Jajonovin elinkaaren kohdalla. Siksi halusimme kestävämmät puitteet, jossa harmonisoidaan eri kysymyksiä mukaan lukien ajon, ajoneuvon ajokaaren vaikutus talouteen, mitä sosiaalisia vaikutuksia, mitä ympäristövaikutuksia tästä on, ajoneuvon paino, ja ilmastovaikutuksesta poistetaan kannustimia, kuten yritysautojen yksityiskäyttö me olemme tehneet tarkistuksia, jotta muutettaisiin taulukkoja liitteessä, että hylättäisiin tällainen alempi verotaso nollaan, jota er- esittelee itse on ehdottanut vuoteen 2024 mennessä. Loma López Berhejo. No opinion. INF. E Ei lausuntoa tai kantaa ENF. So, maybe consult some. I don't want to add something. Floor back to rapporteur. Puheenvuoro takaisin valmistelijalle. Ähm, Kiitos. Minua ilahduttaa, että suurelta osin ollaan samaa mieltä, no toki pieniä poikkeuksia, mutta toivon, että me voimme päättää hienosta asetuksesta, äh, lausunnosta niin, että TRAN-valiokunta pääsee myös eteenpäin omassa työssään. Enkä minä halua ylipäätään puhua liikennejärjestelmistä. Me voisimme puhua näistä äh, tiemaksuista vaikka kuinka kauan. Sitä käytetään myös meidän äh, minun kotimaassani ja puhutaan myös eurovinjeteistä ja kaikista mahdollisista asioista, mutta tämä on nyt komission ehdotus ja minun suositukseni on, että me keskitymme vain ja ainoastaan verotuskysymyksiin, koska se kuuluu meidän toimivaltuuksimme. Kiitos. Thank you. There was a discussion. Kiitos. Keskustelu käytiin jostain puuttuvista tarkistuksista. Sen takia olin tuossa hieman häirintynyt. Nyt sitten siirrymme äänestämään. Hetki pieni. Exactly, that's the problem of this amendment that we are checking. Uh, then... So as, as we have checking one uh, legal issue on uh, the first report on EBA, uh, we... Tarkistamme ensimmäisestä lausunnosta edestä. Ja juridista kysymystä sen takia äänestämme muista asioista ensin. Eli ensinnäkin koeäänestys. Äänestys alkaa. The vote. Still some colleagues to vote. Yksi kollega vielä äänestämättä. Selvä. Äänestys päättyy. Ja nyt sitten aloitamme. Kuunnelkaapas. Viegasin, Viegasin ehdotus neuvoston päätöksestä, joka liittyy hallinnollisen yhteistyöhön yhteistyöhön EUn ja Norjan välillä. Eli nimenhuutoäänestys äänestys alkaa. One EPP too many. Yksi EPP liikaa. Selvä. Äänestys päättyy. 49 puolesta yksi vastaan, yksi tyhjää. Hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. Sitten Molly Scott Caton, mietintö kestävä rahoitus, kompromissi A puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty, tarkistus 74 puolesta, vastaan tarkistamme tuloksen koneäänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 75 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 76 puolesta vastaan. Tarkistamme tuloksen. Äänestys alkaa. Päättyy hylätty 78 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi B, täytysuuden tarkistus puolesta vastaan. Tarkistamme tuloksen. Äänestys alkaa. Please, be quick. We are Vauhtia me odottelemme. Okay, then we have to move. Uh, Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten kompromissi ilman suullista tarkistusta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 92 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty enemmistö, mutta jos haluatte tarkistamme, äänestys alkaa siis. Päättyy hyväksytty 93 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tuloksen. Näytti hylätyltä. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty yhdellä äänellä, yhden äänen enemmistöllä 94 puolesta vastaan. Tarkistamme tuloksen. Äänestys alkaa. Yeah, that is very tight. Vote is closed. Päättyy. Mm, tähän olisi kaikki puolesta minun virheeni. Hyväksytty siis. No, no, no, but I thought that you... Luulin jotain muuta. Hyvä. Yes. Kompromissi. <laughs> Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. saattaa kuusi puolesta vastaan tyhjää hylätty. D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 118 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi E, tähän liittyy suunnan tarkistus, puolesta vastaan tyhjää ilmeisesti hylätty, joten sitten kompromissista E äänestys Ai haluatteko te tarkistamme? Mä no, tarkistan sitten. Äänestys alkaa. Oral amendment. Siis tämä suullinen tarkistus. Vote is closed. Päättyy. Hylätty. Sitten kompromissi ilman suullista tarkistusta puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi F puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi G puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi H puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 174. Tähän liittyy sulle tarkistus puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 175 raukkaa ei sitä äänestetään puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi I puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 192 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 195 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi J puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 204 puolesta puolesta vastaan Tarkistamme 204. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. 205 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi K. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 209 puol- kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan ty, tarkistamme toisen osan äänestys alkaa. Vote is closed. Päättyy. Hylätty. Tarkistus 211 puolesta vastaan. Näyttää hylätyltä. Haluatteko, että tarkistamme? Äänestys alkaa. Danuta. Danuta. so, you see, vote is closed. Päättyy. Hyväksytty. Kahden äänen enemmistöllä. Sitten 213 puolesta vastaan. Tyhjää. hyllät hyväksytty, luulen. Haluatteko tätä tarkistamme? Ei. Sitten kompromissi L puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi M puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty tarkistus 227 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 228 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi N Täällä liittyy tarkistus. Puolesta vastaan. Tarkistamme tuloksen, jos alkaa. Vote is closed. Päättyy. Hylätty. Sitten alkuperäinen kompromissi puolesta. EPP puolesta ilmeisesti, niin vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 241 eri osissa. Neljässä osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. Tarkistamme tuloksen. Äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. Kolmasosa, joka on oikeastaan kohta 2.2. No se onkin hylätty. Kaikki muukin raukeaa. Hyvä. Sitten 242 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 243 puolesta vastaan Ilmeisesti hyväksytty, mutta me tarkistamme, ensi alkaa siitä. Ja päättyy. Hyväksytty. 244 raukeaa. Kompromissi O. suolen tarkistus. O. mistake. Äätämisvirhe siis. O eikä A puolesta vastaan. Tarkistamme tuloksen äänestys alkaa. One EPP too many. Yksi liikaa EPPstä. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi O. Ilman suullista tarkistusta puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi P puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 264 puolesta vastaan. Tarkistamme tuloksen. Äänestys alkaa. Vote is closed. Päättyy. Hyväksytty. 265 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 266 puolesta vastaan Tarkistamme. Näyttää kyllä hylätyltä, mutta vähän outo. Todennäköisesti äänestys päättyy. Hylätty. 267 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi Q puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 278 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 279 puolesta vastaan Tarkistamme tuloksen. 279 äänestys Vote is closed. Päättyy. Hyväksytty. 280 puolesta vastaan. Tarkistamme tuloksen 280. Vote is closed. Äänestys päättyy hyväksytty, kompromissi R puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 291 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 277 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 293 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 294 puolesta vastaan tarkistamme 294 äänestys alkaa. Vote is closed. Päättyy. Hylätty. 295 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 297 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kaksi. Ai tarkistamme. Äänestys alkaa. Vote is closed. Päättyy. Hylätty. 297 hän tämä oli, eikä niin? Ai, 296 tämä oli. It was 297. It was Molly Scott Cato amendments. Kyllä, se oli 297 Molly Scott Catolta. I said 97. Okay, let... Ai minä sanoin nyt seitsemän. Haluatko toivoa uudestaan? 297. Äänestys alkaa siitä. So there was a misunderstanding with a political group. Now we... Väärin. päättyy. Tulos ei kuitenkaan muutu hylätty. Sitten 298 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 299 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 300 puolesta vastaan tyhjää tarkistamme, jos alkaa. Vote is closed. Päättyy. Hylätty. Kompromissi S puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 311 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 312 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 314 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 315 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Alkuperäinen teksti kohta 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Alkuperäinen teksti viite 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viite 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 4 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistamme tässä tämän suokan. closed. Päättyy, hylätty. Alkuperäinen teksti, viite neljä puolesta, vastaan tyhjää. Hyväksytty, tarkistus viisi, puolesta vastaan tyhjää. Mielestäni hylätty. Pitääkö tarkistaa? Kyllä. Äänestys alkaa. Vote is closed. Päättyy. Hylätty. Alkuperäinen teksti. Viite, viisi puolesta vastaan tyhjää. Mielestäni hyväksytty. Eli halua tarkistaa. Tarkistetaan sekin. että saakaa Alkuperäinen teksti. Viite, viisi. Vote is closed. Is adopted. Citation 6 in favor. Viite kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkoitus kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viite kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viite yhdeksän puolesta vastaan tyhjää. Aldako puolta Hyväksytty tarttu seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistamme seitsemän. Äänestys Vote is closed. Päättyy hyväksytty. Viite kymmenen alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viite yksitoista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, viite kaksitoista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, viite kolmetoista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, viite neljätoista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, viite viisitoista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, viite 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, viite 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, viite 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, tarkistus 12 puolesta vastaan tarkistamme tuloksen. Äänestys alkaa. Vote is closed. Päättyy Hyväksytty tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 520 puolesta vastaan äänestys alkaa tästä. 520 alkuperäinen teksti. A lot of citations. This is good. Vote is closed. Päättyy hyväksytty yhden enemmistöllä, viite 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, viite puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, viite puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, viite puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, tarkoitus 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, Viite 26 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty viite 27 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty viite 28 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty tarkoitus 21 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 17 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Ai se raukea, anteeksi, on puheenjohtaja. Sitten 18 tarkistus ja 42 samanlaisia puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viite 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tarkistamme tuloksen. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Viite 31 puolesta vastaan Tarkistamme tuloksen. 31.5. Vote is closed. Päättyy. Hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25, koska ne on ollut raukeat puolesta vastaan. Tarkistamme 25. Äänestys alkaa. Vote is closed. Päättyy. Hyväksytty yhden enemmistöllä. 26, 26 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 27. Anteeksi. No. My suspect no. that is not possible. I have... Epäilen, että se ei ole mahdollista. Minut no, SDn kohdalla on aina plussa, muilla ryhmillä ei. Sitten 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 30 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 31 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 34 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 35 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 36 puolesta vastaan tyhjää hylätty, viite 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, viite 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, tarkistus 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi T puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 53 puolesta vastaan tarkistamme 53, äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. 56 puolesta tarkistamme 56. Vote is Äänestys päättyy. Hyväksytty 58 puolesta vastaan. Tarkistamme 58. Äänestys alkaa. Vote is closed. Päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi koko teksti nimenhuuto äänestyksenä. Äänestys alkaa. Vote is closed. Päättyy. 42 puolesta 9 vastaan, kolme tyhjää. Onnittelemme esittelijää. Now we vote. Seuraavaksi äänestämme Markus Ferberin lausuntoluonnoksesta. Eli nämä raskaat äh, ajoneuvot kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 26 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkoitus 7 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkoitus 8 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 10 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 9 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkoitus 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 21 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus 21 puolesta vastaan. Tarkistetaan 22, sanoo puheenjohtaja, jos alkaa Vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. 23 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten näin tarkistettuna niin huuta äänestys koko tekstistä. Äänestys alkaa. Vote, vote is closed. Äänestys päättyy. Äänestys päättyy 36 puolesta 15 vastaan, kolme tyhjää. Lausunto on hyväksytty. Sitten vielä yksi äänestys. Onnittelut valmistelijalle. Sitten pari minuutin tauko ennen viimeistä äänestystä. En pitää vain konsulta oikeudellista yksikköä pari tarkistusta, mutta ihan minuutin kahden kuluttua jatkamme. Olemme aikataulusta edellä. We move now to the uh, Seuraavaksi siirrymme äänestämään uh, Baltsberes mietinnöstä Euroopan pankkiviranomaisen kotipaikan sijainnista. Oletteko te valmiita? Hyvä. Tarkistus neljä. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Viite. yksi a AFKO 3, AFKO 4, Unblock puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Budjetti 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksän raukeaa. Okei. Budjetti kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Budjetti neljä puolesta vastaan tyhjää hy- hylätty. Budjetti viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja sitten äänestys komission ehdotuksesta näin muutettuna. Äänestys alkaa. Nimenhuuto, nimenhuutoäänestyksellä. Nimenhuutoäänestys. Kuten aina näissä tapauksissa, äänestys päättyy. 53 puolesta, yksi vastaan, ei tyhjää. Sitten äänestämme lainsäädäntöä päätöslauselmasta. Kohta kaksi alkuperäinen teksti puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kahdeksan puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. Alkuperäinen teksti. Kohta kolmessa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kohta neljä puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus yhdeksän raukeaa. Kymmenestä voin äänestää Kymmenen puolesta vastaan tyhjää hylätty. Alkuperäinen teksti raukesi. Ei. Kohta kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ei, vaan meidän puheenjohtaja korjaa. Niin, koska kaikki tarkistukset hylättiin. Joo. Selvä. Eli meidän täytyy ensin äänestää alkuperäinen teksti kohta viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kohta kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Äänestämmekö alkuperäisestä tekstistä? Selvä, selvä. Kohta seitsemän alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Afko yksi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 17 raukeaa. Ja kahde, sitten tarkistus 18 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Ja tämä lainsäädäntöpäätöslauselma hyväksytään näin muutettuna. Sitten äänestämme mandaatista lähteä toimielinten välisiin neuvotteluihin. Nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 52 puolesta yksi tyhjää ja yksi vastaan. Eli mietintö on hyväksytty. Onnittelut. Onnittelut esittelijälle luonnollisesti. No niin, olemme hoitaneet loppuun aamupäivän asiat ja palaamme kello 14.30. kello 14.30. Yeah. Ah, because it's not in the agenda. Okay, sorry. We have two... Eli kello 14.30 julkinen kuuleminen. Joo. It's 12.30. Yeah one. Oh, and one o'clock. Ja kello 13 ne, jotka ovat jäseniä, meillä on pankkiunionin työryhmän tapaaminen. Kiitos. Ään, kokous päättyy.